Okay, colleagues, we are going to make a start. Hyvät kollegat, aiomme nyt aloittaa. Olemme muutaman minuutin myöhässä ja lupaan, että otan tämän menetetyn ajan omasta puheenjohtani pois. Minulla on ilo johtaa tänään tässä julkisessa, julkisessa kuulemistilaisuudessa tätä kokousta ja olin erityisen kiitollinen valo, valiokunnan puolesta herran Kristos Stilianidiselle. Hänet on nimitetty humanitaarisen avun ja kriisihallintan eh, komission jäsen ehdokkaaksi. Osa teistä oli täällä nyt käynyt tämän menettelyn läpi uudelleen. Parlamentti valmistelee uuden komission valintaa työ järjestyksen artiklan 118 ja 16 liitteen mukaisesti ja arvioi kaikki ehdokkaat heidän yleisen pätevyyden, eurooppalaisen sitoumuksen ja henkilökohtaisen riippumattomuuden pohjalta. Parlamentti arvioi myös ehdokkaiden ymmärryksen kustakin salkusta, salkusta ja parlamentti arvioi myös näitä viestintätaitoja. Tänään arvioimme näitä asioita. Illan kokous lähetetään suoratoistona ja se on Euroopan parlamentin nettisivuilla ja Europe Satellite-palvelun kautta saatavilla. Tervetuloa kuulijoille. Video tallenteet ovat pian kuulemisen jälkeen saatavilla. Meillä on tulkkaus 23 kieleen. Kaikilla on paljon aika paineita puhuessaan, mutta pyydän, että ette puhu liian nopeasti, koska tulkkit eivät pysy perässä. Tulkeilla on hyvin, suuri, hyvin vaikea, vaikea tehtävä tässä. Tänään on myös kansainvälinen kääntämisen päivä, joten toivotan myös tulkeille hyvää kääntämisen päivää tänään. Now we sent all our, we sent our commissioners design... Lähetimme komission ehdokasjäsenille kirjallisesti kysymyksiä, joihin on vastattu kirjallisesti ja ehdokas on lähettänyt ne takaisin ja on toimitettu teille eteenpäin. Nyt kerron menettelystä. Herra Niides, aloittaa korkeintaan 15 minuutin alustuksella. Tämän jälkeen mennään varsinaiseen kuulemiseen. Meillä on 45 kysymystä. Ensimmäisellä kierroksella kullakin poliittisella ryhmillä, ryhmällä on yhden minuutin kysymys ja jäsenehdokas voi vastata puolitoista minuuttia tähän kysymykseen. Tämän jälkeen Kysyjä voi vielä esittää seurantakysymyksen puoli minuuttia ja vastaus voi kestää minuutin, siis yhteensä neljä minuuttia. Kaikki muut kysymykset kestävät kaikkiaan kolme minuuttia. Yhden minuutin kysymys, kahden minuutin vastaus. Pidän, pyydän teitä pitämään huolen ajasta. Pitäkää kello edessänne, me emme halua mennä yliajalle. Meillä on myös kest- kysymyksiä kahdelta valiokunnalta, jotka on kutsuttu tähän kokoukseen, koska he työskentelevät alueiden kanssa, jotka liittyvät tähän asiaan. Mukana on ulkoasian valiokunta ja ympäristö- ja kansanterveyden ja elintarviketurvallisuuden valiokunta. Näiden kysymysten jälkeen mennään poliittisten ryhmien päättämään puhujalistaan. Nyt aloitamme. Herra Stilianides, Teillä on puheenvuoro korkeintaan 15 minuuttia. Olkaa hyvä.